kohtaan keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista. Meillä on yksi tunti käytettävissä tähän työjärjestyksen artiklan mukaisesti. Seuraava kohta käsittelee ihmisoikeuksien puolustajien vainoa Azerbaidsanissa. Annan puheenvuoron herra Geringelle. Edustaja Weigel sanoo puhemies. Vaša predhodnica na mestu predsedujočega je zamudila priložnost. Teitä ennen keskustelua johtanut varapuhemies hukkasi tilaisuutensa. Hän olisi voinut antaa minulle aikaa puhua. Hän olisi voinut saada aikaa demokraattisen keskustelun, mutta en saanut puheenvuoroa. Minä toivon, että tulevaisuudessa pyrimme varmistamaan demokratian ja vuoropuhelun. Kiitos paljon. Tämä on varapuhemiehen etuoikeuksiin kuuluva asia. Nyt annan puheenvuoron edustaja Gerikelle. Olkaa hyvä. Arvoisa, vara, arvoisa puhemies, hyvät kollegat. Toukokuussa 2012 Baku Azerbaidžanin pääkaupunkiseudulla laulukilpailun toteuttamispaikka. Tunnuksena oli synnytä valo, sytytä valo, light your fire. Ihmisoikeusjärjestöt jo silloin ja olivat tällaiset pitkään puutteita demokratian alueella. Erityisesti tämä koskettaa naisia, lapsia ja iäkkäämpiä ihmisiä. vasta viime viikolla ihmisoikeusrikkomukset ovat järkyttäneet jopa kokeneita Azerbaidsanin tuntijoita. Minä olen iloinen siitä, että me puhumme näistä tapahtumista tässä talossa ja tuomitsemme ne. Odotan uudelta Euroopan komissiolta selkeää ääntä ihmisoikeuksien puolesta, jotka ovat peruuttamaton osa meidän naapuruuspolitiikkaamme, ennen kaikkea osa meidän äh, ihmisoikeuspolitiikkaamme. Anke Engelke, Euroopan Eurovision laulukilpailun, jotka ainoana äh, äh, TV-toimijana oli rohkea pistetä ja tässä mainita myöskin ihmisoikeuskysymys. On tärkeää, että voidaan äänestää. On tärkeää, että on valintaa. Hyvää onnea matkallesi. Azerbaidžan Eurooppa tarkkailee sinua. Minä haluaisin sanoa myöskin, että ihmiset ja ihmisoikeudet Azerbaidžanissa, Eurooppa puolustaa teitä. Ja haluaisin jotenkin sanoa, että nyt olisi hyvä sytyttää tuli ihmisoikeuksien puolesta. Amstorf. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Lambsdorff. To see you there. Kiitos rouva puhemies, on hienoa, että olette paikalla. On harmi, että meillä ei ole tätä mahdollisuutta useammin, mutta onnittelut nimityksestänne. Hyvät naiset ja herrat, tilanne Azerbaidsanissa on erittäin huolestuttava. Kri- Ukrainan kriisin vuoksi Lähi-idän kriisin ja Irakin vuoksi olemme eh, kääntäneet katsemme muualle, mutta on hyvä, että kiinnitämme huomioon nyt tähän maahan. Siellä ihmisoikeuksien puolustajien tilanne on pahentunut entuudestaan. Hallitus on eh, kasvattanut jo autoritarista otettaan ja hiljentänyt julkisia ääniä Azerbaidsanissa. Human Rights Watchin ja Freedom Housein mukaan hallituksen edustajat ovat ainakin 40 poliittista aktivistia, ihmisoikeuksien puolustajia, journalisteja ja muuta äm, erilaisilla keksityillä äh, huume- äh, tai veronkiertosyytöksillä viime vuonna pidättäneet. Ja tilanne on kesäkuun jälkeen äh, pahentunut suuresti. Monet aktivistit on poliittisin syin pidätetty. Leila Junus on heidän joukossaan. Hän on eh, Peace and Democracy eh, järjestön tunnettu eh, edustaja, kuten myöskin hänen miehensä Arif Junus. Lili Gamalie, hyvin kunnioitettu kansalaisyhteiskunnan edustaja, myöskin on pidätettynä he ovat olleet mukana laatimassa listoja aktivisteista, joita on pidetetty ja nyt ovat itse tällä listalla. Kansalaisjärjestöjen toimimismahdollisuuksia on rajoitettu entuudestaan ja monet ryhmät on kertakaikkiaan hajoitettu, kun heidän varansa on jäädytetty tai tilinsä on suljettu. Toisaalta Azerbaidžan hyötyy uusista mahdollisuuksista kasvattaa kansainvälistä profiiliaan. Tämä on kieroutunut tilanne, muutoin toisin sitä ei voi ilmaista Euro- Euroopan neuvostossa Azerbaidsan on saatava, saava kiertävän puheenjohtaja roolin ja se Strasbourgissa kielsi, että mitä ihmisoikeusongelmia maassa olisi ollutkaan. Kiitoksia. Mulțumesc foarte mult, domnul Lambsdorff. Kiitos. Kiitos paljon. Seuraavaksi edustaja Widenholzer. Kiitos puhemies. Azerbaidžan on tullut 13 vuotta Euroopan neuvoston jäsen. Se on tärkeä saavutus sekä tälle maalle että Euroopalle. Tällä hetkellä se jopa on Euroopan neuvoston puheenjohtajamaa. Ydinkysymys Euroopan neuvostossa on Euroopan ihmisoikeuksien yleissopimus, ja se on se, minkä pohjalta mitataan myöskin Azerbaidžania. Virallisten vakuuttelujen vakuuttelusta huolimatta ihmisoikeuksien tilanne jatkuvasti on huonontunut ja kansalaisjärjestön toimintatilaa rajoitetaan jatkuvasti järjestelmällisesti ihmisoikeudet, ihmiset, jotka haluavat, ihmisoikeuden puolesta, jotka haluavat käyttää ilmaisuvapautta, joutuvat painon kohteeksi. sen Fylä on puhunut ihmisoikeuksien tukemisesta ajatellen tätä tilannetta ja myöskin varmistanut sen, että Euroopan unioni tulee seuraamaan tätä tilannetta. Meidän päätösosama pitää nähdä tätä taustaa vasten. Se puhuu Ali, Aliefin ja Junusin tapauksia – meidän päätösomme on vakava varoitus. Ei voi olla kestävää eurooppalaista perspektiiviä, jos nykyistä käytäntöä jatketaan. Kiitos. Edustaja Stetina. Mikro, mikrofonu, Ja, mám, ma mikrofon, sen slyšitelný. Kuuletteko minua nyt? Ja nevím, jestli je slyšet, mám ho zapnutý. Puhemies, haluaisin tietää, kuuletteko minua. Kaikki näyttää toimivan hienoa. Kiitoksia rouva puhemies ja hyvää huomenta. Ihmisoikeusrikkomukset Azerbaidžanissa valitettavasti ovat kiistämättömiä. Sanon valitettavasti, sillä Azerbaidžan on yksi itäisistä kumppanuusmaistamme maa, joka on erittäin tärkeä sillan rakentamisessa Kaukasuksen alueella. Päätöslausumalaattijat tietävät tämän. Teksti on hyvin tasapainoinen. Me mainitsemme erityisesti poliittisten vankien tilanteen tässä maassa ja minä haluaisin korostaa erästä heistä. Kyseessä on Entigam Aljev niminen juristi. Entigam Aljev on joutunut vainon kohteeksi ja tilanne on hyvin huolestuttava. Hiljattain hän vieraili Prahassa ja sai Homo Hominai-palkinnon kansalaisjärjestöltä People in Need nimiseltä järjestöltä. Hyvät naiset ja herrat, tukekaa tätä päätöslauselmaa, olkaa hyvät tämän päivän äänestyksessä. Abergian. Kiitos ja edustaja Vergia seuraavaksi. Kiitos. Kiitos puhemies. Keväällä 2012 kaksi Bakussa tuhat ihmistä lähtivät kadulle vaatimaan demokraattisia oikeuksia. Hallitus vastasi sortotoimenpiteille ja sen seuraamukset tuntuvat vielä tänä päivänä ja tilanne on vain pahentunut oppositiohenkilöitä ja siviiliyhteiskunnan edustajia lehtimiä vainotaan. Tapaus Junus on vain yksi symboleista. Kansainvälistä, kansainvälinen mielenkiinto on nyt fokalisoitunut Ukrainaan. Ja täällä vallassa oleva klaani voi uskoa, että se voi hyötyä kaikesta ilman, että sitä rankaistaan. Azerbaidsain ja EU ovat solmineet assosiaatioyhteistyösopimuksen, anteeksi, yhteistyösopimuksen assosiaatiosopimuksista neuvotellaan. Kyllähän tätä sopimusta pitää ehdollistaa ihmisoikeuksilla. Azerbaidsanissa ei ole edistytty laisinkaan. Siellä tilanne vain pahenee ja taantuu. On todella kiire keskeyttää neuvottelut ja lähteä soveltamaan tiukasti assosiaatiosopimusta sillä tavalla, että siviliyhteiskunta hyötyisi siitä ja jopa keskeyttää neuvotteluprosessi, jos soveltamatonta, koska muuten kaikki täällä on vain turhaa puhetta ilmassa. EUlla on keinot toimia, toimikoon se sitten oikein ja hyvin. Mulțumesc foarte mult, domnul Corao. Kiitos, edustaja Corao. Grazie, presidente. Kiitos, puhemies. Azerbaidžanin tasavalta tällä hetkellä on Euroopan neuvoston puheenjohtaja. Ja kysymys on järjestöstä, joka puolustaa demokratiaa ja ihmisoikeuksia, mutta Arabi, Azerbaidsin tasavalta kuitenkin on maa, jossa näitä oikeuksia poljetaan järjestelmällisesti. Mielipiteen vapaus, internet, kokoontumis, järjestäytymisvapaus, näihin liittyy rajoituksia. Azerbaidsan on kaasun päätoimittaja Euroopalle joten se on siis strategisesti tärkeää ajatellen kauppaa ja energiaa. Ja siksi emme ole kovinkaan kiinnostuneet siitä, että Azerbaijan noudattaisi ihmisoikeuksia, kunnioittaisi ihmisoikeuksia. Jotkin kansalaiset toimivat massa ja ovat ilmoittaneet meille, että on kymmeniä oman tunnon syystä vangittuja. Tähän liittyy ihmisoikeusaktivisteja ja blokkereita. Ja tekaistun syytöksin, heidät viedään oikeuden eteen. On myös vangittuja, jotka ovat olleet pitkään nälkälakossa kiinnittääkseen julkisen huomion tilanteensa, tilanteeseensa. Kansainvälisen yhteisön täytyy vaatia ihmisoikeuksien noudattamista. Me vaadimme, että komissio katsoo, että Euroopan neuvosto katsoo, mitä varoja on tapahtuu Azerbaidžanissa täytyy katsoa niihin tilaisiin, jotka ovat vangittuna vaatimat ihmisoikeuksia. Edustaja Scott Kaatto, olkaa hyvä. Kesäkuussa kauhulla huomasimme, että Azerbaidsanin hallitus on omaa kansalaisyhteiskuntaansa vastaan sodassa. Se hyökkää ihmisoikeusaktivisteja vastaan ja vangitsee heitä poliittisin tekaistuin syyn. Arif Yunus, Leila Yunus erityisesti, Rasul Janafov ja Intikan Aliyev. Meidän täytyy vahvasti tuomita ähm, ihmisoikeusaktivistien vaino, tarjota heille suojelua. Ja tästä syystä voin ilolla sanoa, että Leila Junuksen vihreä ryhmä on Saharvin palkinnon saajahdokkaaksi nimennyt äh, tänä vuonna. Kirjoituksen vastaisen sopimuksen Azerbaijan on allekirjoittanut, mutta vierailu maahan ei tällä alalla ollut mahdollinen. Me olemme olleet yhteyksissä Azerbaidsanin viranomaisiin ja vaatineet heitä lopettamaan poliittisesti motivoidut vangitsemiset ja vetoamme heihin, jotta he lopettaisivat kaiken ilmaisuvapauden polkemisen ja kokoontumisvapauksien polkemisen me vetoamme korkean edustajan neuvostoon ja komissioon, jotta kaikki Azerbaidsanin ihmisoikeusaktivistit saataisiin vapautettua pian, jotta tämän eteen vedottaisiin. Me myöskin korostamme sitä, että neuvotteluissa uuden strategisen kumppanuuden suhteen Azerbaidsanin kanssa meidän tulisi jarruttaa neuvotteluja, kunnes edistysaskelia on saatu tehtyä. Sopimuksen tulisi selkeästi liittää ehtoja tämän hirvittävän tilanteen parantamiseksi. Leila tilanteen eräs vaalipiirini henkilö toi minulle tiedoksi. Hän korosti Leila suuria kärsimyksiä. En voi niitä tässä yksityiskohtaisesti esittää, mutta meidän täytyy tuomita Azerbaidsanin hallituksille tämä tilanne hyvin kovin sanoin ja meidän täytyy vaatia samantyyppistä ihmisoikeuksien kunnioittamista tuossa maassa kuin ähm, Euroopan unionin kansalaisten kohdalla. Kiitos. Seuraavaksi äh, puolueryhmän edustaja Rova Tunnun Hohenstein EPP-ryhmästä. Puhemies, hyvät naiset ja herrat, me jotka tulemme parlamenttiin Euroopan neuvoston puolelta, voimme nähdä julisteen, jossa kerrotaan, että Azerbaidžan on nyt Euroopan neuvoston puheenjohtajamaa. Azerbaidžanin viranomaiset ovat onnistuneet hyödyntämään Ukrainan konfliktia siinä mielessä, että ne ovat voineet pyrkineet estämään sen, että puhutaan ihmisoikeustilanteeseen maassa. Kansainvälinen yhteisö on valitettavasti heikko. Se, mitä nyt tapahtuu Azerbaidžanissa, sen pitäisi johtaa siihen, että välittömästi nimettäisiin erityisraportoija ja että välittömästi myöskin torjuttaisiin ne käytännöt, joita Azerbaidžanissa harjoitetaan. Meidän pitäisi ottaa käyttöön viisumikielto, joka koskisi joitakin herra Alijevin kumppaneita. Tässä olisi myöskin muutama sana sanottavana eurooppalaisille yrityksille. Jotkin eurooppalaiset yrityksen, en nyt mainitse nimiä, ovat päättäneet tukea ensimmäisiä talviolympiakisoja Bakussa – tässä on kysymys suurista summista, mutta nuo yritykset eivät ole ottaneet huomioon ihmisoikeustilannetta Azerbaidsanissa. Ja Aliefhan käyttäisi näitä olympiakisoja edistääkseen omaa asemaansa, edistääkseen maataan. Viimeiset sanani, tämä päätösasema on hyvä, mutta minä toivon, että tämä on vasta ensimmäinen askel. Kiitos. Edustaja Piiri Sosden puolueryhmästä. Over twee jaar 40 politiek activisten, bloggers... 40 poliittista aktivistia, bloginpitäjää, ihmisoikeustaistelijaa on laittomasti Azerbaidsanissa vangittu. Me vetoamme näiden ihmisten vapeuttamiseksi täällä tänään Azerbaidsanin Azerbaidsan on Euroopan unionin äh, naapurustokumppani maa, ja tämän vuoksi meidän pitää olla kriittisiä, kun yhteisiä kumppanuusarvoja rikotaan näin vakavasti. Viime kuukausina ennen näkemättömiä pidetyksiä on tehty. Niitä ihmisiä, jotka ovat ähm, hallitusta rohjenneet äh, kritisoida, on pidetetty, kuten esimerkiksi Leila Junus ja hänen miehensä Arif Junus ja Rasul Jafarov ja Intekemä Alieva – on pidätetty. He olivat tuoneet ihmisoikeusrikkomuksia Azerbaidsanissa esiin. Päätöslauselmassamme me vetoamme näiden poliittisten vankien välittömän vapauttamisen puolesta ja tämän noitavainon lopettamisen puolesta. Esimerkiksi demokratian ihmisoikeuksien puolustajien vainon puolesta. Czarnecki. Kiitos. Edustaja Czarnecki EKR-ryhmästä. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Kiitos puhemies. Kiitos. Minä toivon todellakin, että teistä tulee hyvä komission jäsen. Minä toivon sitä, vaikkakin Euroopan parlamentti menettää tässä loistavan varapuhemiehen. Tämä teille, rouva, tuleva komission jäsen. Niin, keskustelu tänään on erittäin tärkeä. Se saa meidät kiinnittämään enemmän huomiota eteläisen kaukaasian valtioihin. Tämä on aika valitettavaa, koska alue on todella tärkeä. Yhteiskunnat pyrkivät siellä pääsemään lähemmäksi Eurooppaa, lähemmäksi eurooppalaisia arvoja ja eurooppalaisia normeja. Minä olen tavannut lukuisia georgialaisia, aserbaidžanilaisia, armenialaisia, ja minä tiedän, että he ajattelevat monista asioista hyvin pitkälti samalla tavoin kuin mekin. Minä toivon, että me pian voimme käydä keskustelun ihmisoikeustilanteesta Venäjällä, koska siitä on vaiettu aika lailla viime aikoina. Dziękuję bardzo. Mulțumesc frumos, domnule președinte. Kiitos paljon näistä miellyttävistä sanoista. Seuraavaksi Rova Konechna, GUE-ryhmästä. Vážené kolegyně a kolegové, S velkou radostí jsem včera... Kiitoksia, rouva puhemies. Minulle on ilo, oli ilo kuunnella eilen herra Schulzin puhetta. Yli 70 vuotta vaadittiin Saksalta, että se pystyy käsittelemään traagista historiaa. Nyt me vaadimme Azerbaidsanin tilanteessa sitä, että itsenäinen valtio sopeutuu meidän käsityksemme demokratiasta. Minä en voi olla samaa mieltä minkään tyyppisestä päätöksestä, joka tällaista tarkoitusperää palvelee. Itsenäisellä Azerbaidsanilla on oikeus käyttää aikaa, jotta se pystyisi tutkia ihmisoikeus pystyisi tutkimaan ihmisoikeusrikkomukset ilman, että Euroopan unionista painostaa. Tämähän haittaa päämääriämme ja tämä on yhteistyön hengen vastaista. Mielestäni Azerbaidžan on hyvin rohkea maa ja pyrkii uudistamaan sisäisiä sääntöjä, jotta se olisi samalla linjalla kansainvälisen oikeuden kanssa. Meidän täytyy ottaa huomioon eh, maiden historiallinen konteksti ja jatkaa vuoropuhelua komission kautta ja muutoin niiden kanssa. Olen vakuuttunut siitä, että Venetsian komission tulisi valvoa äh, sääntöjen noudattamista ja kansainvälisten periaatteiden kunnioittamista, jos haluamme Azerbaidžania auttaa. Meidän täytyy auttaa heitä uudistamaan itseään. Kiitos. En näe edustaja Kelliä salissa, joten annan puheenvuoron Rova Gomesille sosdemo Uh, senhor presidente junto-me aos colegas na condenação deste ataque contra defensores de direitos humanos. hyvä puhemies bloggaajat, kansalaisjärjestöt, aktivistit, kaikki, jotka taistelevat vapaa demokratian puolesta, joutuvat vainon kohteiksi. Heitä syytetään veropetoksista ynnä, ynnä muista mielikuvituksellisista rikkomuksista. Kaikki nämä ihmiset pitäisi saada vapautetuksi ehdoittaa mahdollisimman nopeasti. Viranomaisten pitää lopettaa tämä pelottelukampanja kansalaisjärjestöjen vastaan. Heidän pitäisi voida tehdä työtä rauhassa ilman rajoituksia ainakin, varsinkin, ja silloin kaiken pitäisi olla hyvin avointa ja läpinäkyvää. Azerbaidsanin pitää välittömästi ryhtyä reformitoimintaan, johon se on jo sitoutunut Euroopan neuvoston puitteissa. Me jäsenmaina emme voi jatkuvasti hyväksyä tätä politiikkaa business as usual Azerbaidsanin kanssa. Meillä on velvoitteita ja sitoumuksia ihmisoikeuksia demokratiakysymyksissä. Meidän pitää puhua kiireellisesti ja, ja toimia siten, että painostus ja sorto loppuu Azerbaidsanissa ja että siellä yhdytään todella uusi, uudistusten tielle mutta toivomme, että siellä on lähdettäisiin noudattamaan miniminormeja ja sopimukset pitää ehdollistaa kaikki konkreettisiin toimiin, joita vaadimme Azerbaidsanin hallitukselta. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Catch the Eye. Menettely edustaja Weigel aloittaa. Mislim da je da se resno ukvarjamo za stanjem. Kiitos. Minusta on oikein, että me taistelemme ihmisoikeuksien puolesta Azerbaidžanissa ja myös muissa maissa, jotka ovat samanlaisessa tilanteessa. Yksi taistelija, yksi ihmisoikeuksien puolustaja vankilassa on yksi ihmisoikeuksien puolustaja vankilassa liikaa. Minusta maan tulisi kunnioittaa enemmän ihmisoikeuksia. Toisaalta voisin korostaa, että Azerbaidžan on hyvin erityinen valtio. Venäjä on aivan sen naapurustossa ja painostaa sitä, ja sama koskee myös Irania. Se on strategisesti tärkeä kumppani meille, ja meidän tulisi auttaa Azerbaidžania, etenkin kun on kysymys vuoristokarabahin alueen miehityksestä. Me emme ole tehneet riittävästi tässä asiassa. Kiitos. Komission edustaja, että saatte nyt puheenvuoron. Olkaa hyvä. Madam President. Kiitoksia rouva puhemies. Hyvät jäsenet, suhteet Euroopan unionin ja Azerbaidsanin välillä ovat erittäin tärkeät eräillä alueilla, jopa strategiset. Kuitenkin ne luovat meille tiettyjä haasteita. Voisin korostaa kahta huolta erityisesti. Ensinnäkin me huomaamme, että ihmisoikeustilanne Azerbaidsanissa taantuu pahasti. Viime kuukausina monia ihmisoikeusaktivisteja on pidätetty ja vangittu osana nopeutettua eh, kansalaisyhteiskunnan rajoittamista. Olemme myöskin nähneet sen, että vuoristokarabahin alueen konflikti on eskaloitunut ja monia rikkomuksia tuli tauko sopimuksessa, joka 1994 tehtiin on tapahtunut. Euroopan unioni on ilmaissut huolensa näistä kehityskuluista, jotka ovat huolestuttavia erityisesti ihmisoikeuksiin ja tähän konfliktitanteeseen liittyen. Ihmisoikeudet on tuotu Azerbaidsanin hallinnon kanssa kahdenvälisesti myös esiin. Komission jäsen Hyyle ja Helga Smith ovat näin tehneet presidentti Alievin kanssa käydyssä kokouksessa ja kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa käydyssä kokouksissa Bakussa hiljattain osana ministeridialogia. Myöskin puheenjohtaja on vieraillessa Bakussa kesäkuussa näin tapahtui. Kun tilanne entuudestaan huononee, me olemme myöskin ottaneet käyttöön ihmisoikeuksien puolustajien ohjelinjat ja rohkaiset Euroopan unionin edustustoja puolustamaan uhan alla toimivia ihmisoikeusaktivisteja. Jatkava painostus kansalaisyhteiskuntaa kohtaan Azerbaidsanissa asettaa kyseenalaiseksi omat yhteiset arvomme ja itäisen kumppanuuden. Me emme voi korostaa liikaa sitä, kuinka tärkeää on että kansalaisyhteiskunta toimii demokratian tukena. Me Yhä haluamme muistuttaa kumppaneitamme Azerbaidsanissa siitä, että paras tapa saada aikaan vakautta ja vaurautta maassa on ähm, avoin yhteiskunta ja demokratian toimiminen. Me jatkamme suhteitamme Azerbaidsanin kanssa äh, oikeudellisesti sitovalta pohjalta. Tämän täytyy perustua yhteisille arvoille ja erityisesti perusvapauksille ja ihmisoikeuksille. Me olemme alkaneet neuvotella assosiaatiosopimuksesta ja strategisesta uudistus sopimuksesta. Nämä ovat erittäin tärkeitä seikkoja, eivätkä vähiten siksi, että Azerbaidsanilla on tärkeä rooli Euroopan energiaturvallisuussuunnitelmassa. Azerbaidsan on tällä hetkellä puheenjohtajana Euroopan neuvostossa ja se on uudistamassa lainsäädäntöä liittyen kansalaisjärjestöihin. Se ottaa huomioon sen, että sen tulisi saattaa Euroopan neuvostossa tehtyjen sitoumusten linjoille oma lainsäädäntönsä koskien kansalaisyhteiskuntaa. Me olemme yhä kaikkien sitousryhmien kanssa kumppanuuden hengessä yhteyksissä. Ähm, Euroopan neuvoston ähm, pääsihteeri Jagland ja kansalaisyhteiskunnan edustajat ovat olleet yhteyksissä meihin Euroopan neuvoston alla. Valitettavasti kokousta ei ole järjestetty kuuteen, kuuteen vuoteen tällainen kokous. Olisi mahdollisuus saattaa Azerbaidsanin hallinto ja kansalaisyhteiskunnan edustajat yhteen. Kiitoksia, rouva puhemies. Thank you very much. Kiitos paljon. Meillä on seitsemän päätöslauselma esitystä. Nyt tämä kohta on käsitelty esityslistalla. Siirrymme seuraavaksi käsittelemään ja erityisesti Pierre Claver Mbonimpan tapausta. Annan välittömästi puheenvuoron edustaja Jurekille. Häntä en näe kuitenkaan salissa, joten edustaja Korao, olkaa hyvä. Domnul vă